jatkamme 27. marraskuuta aloitettu jaksoja pöytäkirjat 27. marraskuuta tänä vuonna on toimitettu. Onko niihin kommentteja? Jos ei kommentteja tule, pöytäkirjat on hyväksytty. Meillä on myös joitakin tiedotuksia tämän istunnon aluksi. Ensinnäkin meillä täällä parlamentissa ihmisoikeuspuolustaja Jemenistä täällä lehtereillä. He ovat Rova Amal Basha, herra Ezzanin El Asvahi ja Rova Tawakol Karman. Hän on lehtimies, poliitikko ja Naiset ilman ketjua järjestön puheenjohtaja. Hän on koordinoinut myös Jemenin nuorisovallankumousta. Hän on yksi niistä kolmesta naisesta, jotka saivat jotka tänä vuonna ottavat piekkoin vastaan Nobelin palkinnon väkivallattomasta taistelusta naisten turvallisuuden kohentamiseksi. Viime viikolla olin itse Turkissa virallisella vierailulla tapasin presidentin, puhuin parlamentissa ja tapasin myös kansalaisyhteiskunnan edustajia –